Our member is about to take her seat, so she cannot leave. So, dear member um, of the Libe <laughs> Committee. Um, Hyvä Libe-valiokunnan jäsen. Ja hyvä jurivaliokunnan puheenjohtaja, myös hyvät vieraat. Tervetuloa tähän iltapäivän kokoukseen juridis- juridisen alan koulutusverkostoista ja tätä on laajalti myös mainostettukin. Ja tämä on viimeinen kokous ennen pääsiäislomataukoamme ja olen pahoillani nyt tästä aikataulusta kuitenkin, mutta tämä on myös verkon kautta kuultavissa. Olen ilahtunut siitä, että me voimme järjestää tällaisen juuri- ja live-valiokuntien yhteisen kuulemisen tästä merkittävistä asiasta. Ja näin sitten ennen kuin me saamme kuulla asiantuntijoidemme esitykset, niin tahtoisin kertoa tämän päivän aja- aikataulusta. Kuulemme, mitä oikeuspuolen koulutusalalla on tapahtunut. Monet järjestöt tekevät erinomaista työtä ja tarjoavat tuomareille ja, ja oikeusalan työntekijöille koulutusta. Täällä on muun muassa ERA, sen johtaja on paikalla. Sitten myös notaarien liitosta on täällä väkeä, samoin kuin turvapaikanhakijoiden virasto, turvapaikkavirastosta. Ja näin oikopäätä annan myös kohta puheenvuoron myös juurivaliokunnan puheenjohtajalle. Ei täällä mitään kummempaa hierarkiaa ole. Täällä me täysin tasa-arvoisesti valiokuntina toimimme. Ensiksi kuulemme Aleksandra Jourgeöderiä. Hän on Euroopan komissiosta oikeuspääosastosta johtajan tehtävissä ja hän esittelee meille tätä viime vuoden vuosikertomusta juridisen alan koulutus, koulutuksesta. Vice Chair, honorable members, Kiitos puheenjohtaja. vain tuomioistuinten henkilökunnasta on saanut keskimäärin koulutusta ja vasta viisi jäsenvaltiota on saavuttanut viiden prosentin tavoitteen. Eli edelleen täytyy, täytyy tätä pitää esillä. Mones, monet asiat, joita kansallisesti käsitellään, eivät liity EU-oikeuteen, mutta mutta esimerkiksi oikeusavun alalla työskentelevät joutuvat usein sen kanssa tekemiseen Erilaiset rekisterit ja muut voivat olla EU-oikeuden näkökulmasta tärkeitä. Ja siksi tätä koulutusta pitäisi mielestämme lisätä. Yksi puute on myöskin alkuperäisen koulutuksen lyhyyteen Uransa alussa suuri osa tuomareista ja muista alan ammattilaisista on saanut vain kahden päivän koulutuksen EU-oikeudesta, ja se ei todellakaan heijasta sitä merkitystä, joka EU-oikeudella nykyään on. Sitten rahoitustuki. No, raha ei ole kaikki kaikessa, mutta se voi kuitenkin auttaa ja siksi komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan erilaisilla rahoitusohjelmilla EU-oikeusalan koulutushankkeita. Euroopan parlamentti myös haluaa varmistaa, että näillä ohjelmilla on riittävät määrärahat ja 35 prosenttia tämän alan rahoituksesta pitäisi kohdistaa juuri koulutukseen. Kaksi miljoonaa euroa muutaman vuoden sisällä. Se vaikuttaa paljolta, mutta sitten jos katsotaan ja verrataan muihin aloihin, ei se niin kovin paljon olekaan. Euroopan juridinen koulutusverkosto on ollut mukana tukemassa rajat ylittävää koulutusta – syyttäjien ja tuomareiden keskuudessa ja kiitos erilaisten toimintaavustusten myös osallistuminen EJTNn järjestämiin kursseihin on lisääntynyt. Kuulemme tästä varmaan vielä iltapäivällä lisää. Komissio on myöskin järjestänyt hakuja, jotta saadaan rahoitusta esimerkiksi perus- ja kansalaisoikeuksia koskevaan koulutukseen. Kyse on hyvin eh, tärkeistä, mielenkiintoisista hankkeista. Puhuin jo 2011 vuodesta. Siitä on jo kuusi vuotta. Ja meidän täytyy ehkä nyt pohtia sitäkin, miten toimintaympäristö ja haasteet ovat muuttuneet. Mielestäni nyt on tehtävä enemmän, erityisesti kun ajatellaan oikeusalan ammattilaisten koulutustarpeita. On olemassa uusia ammattialoja, joita on saatava mukaan tähän koulutukseen. Ja nyt me suunnittelemme ja työstämme tähän liittyvää strategiaa, jotta saamme ensi vuonna uuden Euro, EUn oikeusalan koulutusstrategian hyväksyttyä. Pitää kouluttaa tällaista peruskoulutusta pitää järjestää tuomioistuinten henkilökunnalle ja myöskin juuri alalle tulleille. Ja tämä pitää olla mukana strategiassa. Nyt ei riitä enää että kerran kymmenessä vuodessa vain nämä ammattilaiset saavat koulutusta EU-asioista. Meidän täytyy olla paljon kunnianhimoisempia ja ajatella vuoden 2020 yli. Myös asianajajat tarvitsevat koulutusta. Ja nyt me olemme nähneet, kuinka, millaisia uhkia väkivaltainen ääriajattelu, terrorismi rikollisuus aiheuttavat. Ja nämäkin seikat täytyy ottaa mukaan muun mm. muassa syyttäjien, asianajajien ja vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden koulutukseen. Mitä tapahtui vuonna 2015, opetti meille paljon, mutta silti prosenttimäärät ovat edelleen alhaisia ja meidän pitää tehdä vielä enemmän, jotta me voimme ymmärtää, minkälainen tilanne vankiloissa on ja miten vankien oikeudet toteutuvat. Tämä on meille hyvin tärkeää. Toinen hyvin tärkeä asia on etiikka sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus ja oikeusvaltion periaate. Nämä asiat täytyy sisällyttää oikeusalan koulutukseen aina tarvittaessa. On myös käytännön näkökohtia, jotka on huomioitava, esimerkiksi sähköisen näytön saatavuus ja käyttöoikeus ja myöskin lapsen oikeudet on huomioitava koulutuksessa. Jäsenvaltioita pitää myös enemmän rohkaista tähän, koska tämä, tällä alalla sovelletaan jaettua toimivaltaa ja sidosryhmät, minist, oikeusministeriöt, tuomarineuvostot ja muut on saatava mukaan tähän. EUn oikeusalan koulutuspolitiikan pitäisi olla paremmin kohdennettua niin, että siinä huomataan eri jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioryhmien erityistarpeet. Nämä pitää olla mukana strategioissa. Niistä tulokset ovat olleet hyvin erilaisia vuotuisen koulutusraportin mukaan. Eli tarvitaan jonkinlaisia jonkinlaisia räätälöityjä oikeusalan koulutusstrategioita riippuen siitä, mikä minkäkin jäsenvaltion tilanne on. Pitää siis vastata niiden erityistarpeisiin. Ja tämän ei pitäisi rajoittautua pelkästään EU-hun, vaan pitäisi myös katsoa naapurimaihimme, erityisesti lähinaapureihin tai ehdokasmaihin. Sielläkin tätä koulutusta pitäisi olla. On hyvin tärkeää, että tarkastellaan, miten voidaan reagoida erityistarpeisiin, joita noiden ulkopuolisten maiden oikeusalan toimijoilla ehkä on EU-oikeuden alalla. Uusi rahoitusmekanismi mahdollistaa kohdennetun räätälöidyn oikeusalan koulutuksen myös. Eli kaikki nämä mainitsemani asiat on otettava huomioon ja mahdollisesti on muitakin asioita. Komission jäsen onkin päättänyt järjestää intressiryhmien kuulemisen hyvin laaja-alaisen sellaisen. Se tullaan käynnistämään hyvin pian toukokuussa ja monet teistä sieltä kentältä olettekin täällä tänään paikalla. Me haluamme vielä paremmin tietää, mitkä teidän erityistarpeenne ovat, mikä on kunnossa ja missä on vielä parannettavaa. Marraskuussa vedämme kaikki saadut ajatukset yhteen toiveet ja strategiat myös, ja sitten Euroopan parlamentin panos on erittäin tervetullut myös. Luotamme tukeenne tässä asiassa niin, että saamme luotua oikein hyvän oikeusalan koulutusstrategian vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja saamme tätä koko koulutuspolitiikkaa vietyä eteenpäin. Tämän päivän kokouksesta, seminaarista odotankin todella paljon ja kiitos sitoumuksestanne ja kiitos huomiostanne. Kiitos. Kiitokset tästä, Jules Schröder. Kiitokset esittelystänne. No, Meillä on tietysti enemmänkin jäseniä, mutta kiitos tästä. Mainitsitte parlamentinkin ja korostaisin sitä, että parlamentti ja Juri ja Libe-valiokunta ovat sitoutuneet samoihin tavoitteisiin. Tämähän on tietysti hyvin kunnianhimoinen tavoite ja juuri tämä vuoden, vuoteen 2020 koulutuksen takaaminen erityismaihin. Nyt tässä kiinnitetään varsinkin huomiota. Me olemme sitoutuneet juuri tähän työhön ja tässä sitten on kolme jäsentäkin paikalla. Ja juuri valiokunnan ja lipevaliokunnan jäsenet todellakin haluavat, että tämä kulkee sitten eteenpäin ja haluamme sitten todellakin kanssanne mennä eteenpäin sekä määrällisesti että laadullisesti. Nyt voimmekin sitten kuulla ensimmäistä asiantuntijaamme. Tatjana Termacic, tervetuloa tänne. Hän on Euroopan neuvostosta ja HELP-ohjelmasta. Ja hän, tämä tarkoittaa siis ihmisoikeuskoulutusta oikeusalan toimijoille, eli tuomareille, syyttäjille ja asianajajille. Ja Tatjana Termacic kertoo meille oikeista hyvistä käytänteistä Euroopan neuvostossa. Ensin teidän puheenvuoronne ja sen jälkeen sitten Eeva Pastrama, joka johtaa HELP-ohjelmaa. Ensiksi ilmeisesti Tatjana. Chair, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ennen kaikkea kiittäisin Juri- ja Lebe-valiokuntien jäseniä valiokuntia siitä, että ne kutsuivat meidät tänne esittelemään Euroopan neuvoston HELP-ohjelmaa. Viime vuosina HELPistä on tullut eteenpäin vievä voima oikeusalan koulutuksessa ihmisoikeusperussopimuksessa ja perusoikeuksissa. Se kattaa 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltiota, joihin kuuluu tietysti kaikki EU-jäsenvaltiot. Kolme osatekijää. Ensinnäkin se on verkosto. Oikeusalan koulujen verkosto tuomareille ja syyttäjille. Sillä on myös kumppaneita kuten EGTN ja Euroopan asiajajaneuvoston neuvontava komitea. Sitten se on myös foorumi, jossa on ilmaisia verkkokursseja, jossa laitetaan yhteen tietoa, arvoja ja taitoja. HELP itse asiassa ei korvaa kansallisten koulutusyksikköjen roolia. Se tarjoaa niille räätälöityjä koulutusvälineitä, joita huippuasiantuntijat ovat neuvostossa kehittäneet. He tuntevat ihmisoikeusoikeuden lähteet. HELP-välineet yhdistävät kansallisen näkökulman Euroopan neuvoston näkökulmaan niin että eurooppalaisia standardeja ei pidetä mitään vieraana oikeuslähteenä. ...2004 saatiin mandaatti perustaa HELP. Ja aikanaan, tai silloin oli tarve uudistaa, mutta myös parantaa yleissopimuksen toimeenpanoa kansallisella tasolla. Ja yksi tapa tehdä se oli tietysti oikeusalan koulutus, jota pidetään päättymättömänä matkana koko uran ajan. Helpin tavoitteena on varmistaa, että ihmisoikeuskoulutus on korkealaatuista kaikkialla Euroopassa ja että se täyttää kunkin ammattilaisen erityistarpeet, oli kyse sitten asianajajasta, tuomarista tai syyttäjästä. Helpin kurssit kattavat siis perinteiset ihmisoikeusasiat, mutta myöskin muut yleissopimukset, kuten sosiaalialan peruskirja. Ja 2015 vuodesta lähtien perusoikeuskirja, kirjan ja muut asiaan liittyvät EU-lainsäädännöt kuten tietysti myös Luxemburgin tuomioistuimen oikeuskäytännön. Me teemme tietysti yhteistyötä perusoikeusviraston kanssa ja olemme käyttäneet heidän apuaan kehittääksemme kursseja esimerkiksi tietosuojasta tai rasismin torjunnasta. EUn jäsenvaltioiden osalta EU on tietysti luonnollinen kumppanimme, liittolaisemme. Ja 2015 itse asiassa Euroopan neuvosto sai tehtäväksi kehittää suurin perusoikeuskoulutus EU-jäsenvaltioissa. Helpin the 28 oli sen nimi. Euroopan neuvoston ja Helpin panos on ollut tämä, jotta saavutetaan EUn tavoite, josta juuri kuultiin aiemmin. Ilman EUta vaikutuksemme olisi pienempi. Ja sen vuoksi uskomme, että meidän täytyy vahvistaa – EUn ja Euroopan neuvoston kumppanuutta, jotta voidaan järjestelmällisemmin saada helpistä hyötyä, erityisesti EU-maille ja EUn ammattilaisille. Ja monivuotisessa kehyksessä saada toiminnasta kestävämpää. Tämä myötä vaikuttaa eurooppalaisen oikeuskulttuurin kehittämiseen ja saadaan aikaan keskinäistä luottamusta ammattilaisten kesken EU-ssa ja ylläpidetään perusoikeuksia Euroopassa päätän lyhyen alustukseni. Ennen kuin Eeva puhuu, niin hyvin lyhyt esitys tietosuojakurssiin. Kestää vähemmän kuin kaksi minuuttia. Videon pitäisi alkaa nyt. Jonkun pitäisi se laittaa liikkeelle. Olen Frank. Nainen ilmestyy toimistoon eräänä päivänä. Epätavallinen tapaus. Tarvitsen apuanne, kun hän sai potkut. Kun pomo oli sanonut selville, että hän oli käyttänyt sähköpostiaan yksityistä mailien lähettämiseen ja käynyt sosiaalisen median foorumeilla yksityisiin tarkoituksiin toimistoaikana. Olivatko potkut lailliset? Hän kysyi. Myöhemmin menin verkkoon tekemään joitakin ostoksia kun sinne lokkauduin, niin minulle tarjottiin joitakin tuotteita ennen kuin olin edes alkanut ostamaan niitä. Miten ne tiesivät, että maito oli loppunut ja mistä tunsivat mieliviinin? Niin jos on ammatti oikeusalan toimija ja joutuu kohtaamaan tietosuojaongelmia, yksityiseen liittyviä ongelmia, niin kurssi voi auttaa samaa vastauksia. Kurssiin on saatu EU- ja Euroopan neuvostolta ja sen helpoilmasta rahoitusta. Se mahdollistaa, että voimme paremmin ymmärtää tärkeimmät haasteet, jotka liittyvät perusoikeuksiin, kuten yksityisy- oikeuteen, yksityisyyteen ja tietosuojaan. Koostuu kymmenestä moduulista. Ensimmäiset kolme ovat oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan siellä pitää muun muassa, mitkä ovat toimielinten roolit ja mitkä ovat tärkeimmät käsitteet, periaatteet ja konseptit. Ja seuraavat viisi esittelevät tiettyjä ongelma-alueita, jotka liittyvät lääketieteellisiin tietoihin, mediaan, uusiin teknologioihin, sähköiseen viestintään ja valvontaan työpaikalla. Kaksi viimeistä koskevat tietosuojan ja yksityisyyden toimeenpanoa. Muistakaa, että tämä on räätälöity erityisesti ammattilaisten tarpeisiin, joten siellä on paljon käytännöllisiä esimerkkejä sitten kun kurssin on menestyksellä saattanut loppuun, niin siitä saa todistuksen. Lisätietoja saatte nettisivustoltamme. Kiitoksia. Good afternoon. Now I think it's my turn. Nyt uskon, että on minun vuoroni. Olen Eva Pastrana ja puhun ihmisoikeuksista oikeudellisessa koulutuksessa. Me minä äh, jo olen tehnyt 30 vuotta töitä komissiossa, Filippiineissä, Georgiassa ja Karaguassa, Karasaussa ja sitten olen Euroopan neuvostossa työssä ihmisoikeuksista ja eurooppalaisesta hankkeesta innoissani ja nämä, tämän saman innon varmasti jaatte täällä parlamentissa. Nyt haluan esitellä teille tätä HELP-ohjelmaa. Unioni rahoittaa sitä 28 maassa. Ja miksi Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin täytyy tässä tehdä yhteistyötä? Me toivomme, että katsotte myös nämä kaksi pikku videonpätkää työoikeuksista muun muassa. Tässä on tuo työkierto HELP-ohjelmasta. Eli on olemassa standardeita valvonnasta ja me myös parhaat kollegamme otamme tässä käyttöön ja me olemme etuoikeutetussa asemassa kehittelemässä parhaita mahdollisia kursseja ihmisoikeuksista. Ja tässä muistutus siitä, mitä Natasha äsken jo, anteeksi Tatjana äsken jo sanoi verkostostamme. Siellä on tuo Euroopan Eh, juridinen koulutusverkosto mukana ja me kiinnitämme erityisesti huomiota ihmisoikeuteen, ihmisoikeuksiin ja lakimiehiin. Meillä on sähköinen verkkooppimisympäristö oppimisympäristö ilmaiseksi käytössä ja meillä on myös ihmisoikeuskoulutusmetodologia, joka takaa korkean tason koulutuksessamme. Me hyväksymme myös alueellisia ohjelmia hankalillakin alueilla, kuten Länsi-Balkanilla ja Venäjässä. Ja sitten unionissa tietysti myös EU-rahoituksen avulla olemme saaneet 28 ohjelmaa käyttöön. Me haluamme kouluttaa oikeusalan toimijoita, välittää tietoa ja taitoja Euroopan perusoikeusasiakirjan toimenpanemiseksi ja Euroopan ihmisoikeusasiakirjaa myös ja sosiaaliasiakirjaa ja kaikkia Euroopan neuvoston asiakirjoja ylipäätään. Ja HELP-ohjelmassa on mukana siis Euroopan neuvosto ja myös käytämme sitten Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, eli me haluamme torjua rasismia, mukalaisvihaa, homofobiaa ja me haluamme kiinnittää, meillä on tällainen tietosuoja, koulutusmoduuli myös vuodelta 2016 ja työoikeus puolella myös meidän täytyy kriisiaikoina varsinkin sitten työoikeuksia suojata ja oikeutta täystyöllisyyteen. Sitten meillä on bioeettisiä kysymyksiä tässä mukana hyvin monit, monista asioista, joista välttämättä konsensusta ei ole olemassa. Ja sitten me käsittelemme muun muassa kohdunvuokrausta ja turvapaikka-asioita. Meillä on unionin Turkki lausunnon pohjalta yhteistä koulutusta ollut turvapaikka-asioista. Meillä on sitten tällainen luettelo perusoikeuksista muun muassa teollistekijän oikeuksista ja lääkinnällisten tuotteiden väärentämisestä ja sen sellaisesta. Eli kaikki nämä kurssit ovat käytettävissänne. Nämä kuvat tässä nyt hyppivät, mutta minä halusin näyttää teille unionirahan vaikutuksen. Tässähän on kyse veronmaksajien rahoista, jota käytetään hyvään tarkoitukseen. Meillä on 25 ohjelmaa monissa, monessa maissa 750 tuomaria, syyttäjää ja lakimiestä on saatu mukaan ja meillä on vielä sitten laaja, laaja yleisöjoukko myös muualla mutta meidän täytyy silti järjestää enemmän kursseja. Me tarvitsemme enemmän myös etuisia kysymyksiä ja kaikkiin maihin näitä koulutuksia pitäisi järjestää. Tässä näkyy unionirahoituksen vaikutus. Me olemme onnistuneet kolminkertaistamaan työmme unionimaissa ja me olemme myös kansallisia järjestöjä saaneet tähän työhön mukaan ja toivomme, saavamme tukeanne myös myöhemmin. Tämä kuva kertoo paljon siitä, miten uusia käyttäjiä on saatu vaikka kuinka paljon, 18 000 ja uusien käyttäjien määrä vuonna 2016 oli neljä kertaa enemmän kuin 2015 vuoden aikana. Ja hämmästyttävää kyllä. Tämän vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä me olimme lähes tulkoon saaneet uusia käyttäjiä yhtä paljon kuin vuonna 2016 yhteensä lähes 6000, jotka ovat siis liittyneet tähän foorumiin, ja kohta päätän tämän puheenvuoroni, niin minä tahtoisin, että te myös tukisitte tätä koulutusta Euroopassa. Me odottelemme kyllä suuriakin lähitulevaisuudelta. Meillä on sitten tietysti myös hyvin korkeat odotukset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun meidän nimittäin täytyy suhtautua vakavasti kaikkiin lukuisiin ihmisoikeushaasteisiin, joita Euroopassa on, ja siihen me tarvitsemme varoja ja resursseja ylipäätään, ja Euroopan neuvostolla on hyvin pienet varat suhteessa Euroopan unionin Euroopan neuvostossa on 0,28 prosenttia koko unionin talousarviosta vain varoja käytössä. Ja meidän jäsenvaltiomme tietävät sen oikein hyvin, mutta eivät ole kovinkaan innokkaita antamaan meille yhtään rahaa. Meitä aina arvostellaan, mehän aina arvostelemme näistä ihmisoikeuksista ja siksi me olemmekin nyt täällä pyytämässä varoja jos unionin strategisia suhteita ja sitten näitä muita toimijoita halutaan käyttää. Jos me saisimme yhden miljoonan per vuosi, niin me voisimme saada kolminkertaisen tuloksen aikaiseksi. Uskon, että tämä on tärkeä mainita. Meidän varmasti täytyy tällä jatkaa. Aleksandra sanoi, että raha kyllä auttaa ja näin sitten me voimme ihmisoikeuksia paremmin saada täytäntöön pantua. Tämä, tässä me nimenomaan puhumme Euroopan unionin yhteisestä kulttuurista, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja näin tosiaan toivon, että parlamentti voisi meitä tukea. Kiitos tästä selkeästä viestistä. Ja nyt sitten kollegani jatkaa puheenjohtajana. I will continue in French. Niin, kiitokset. Jatkan tosiaan. Kiitokset kiinnostavista esityksistä. Ikävää, ettei täällä ole enempää kuulijoita, mutta kuitenkin olen varma siitä, että yhteistyö Euroopan neuvoston ja unionin välillä hyödyttää kaikkia ja eri toteen ihmisoikeuskenttään. Nyt tahtoisin pyytää seuraavia asiantuntijoita puhumaan Euroopan juridisesta koulutusverkostosta. He voivat kertoa meille sitten oikeudellisesta koulutuksesta ja hyvistä käytänteistä ja vaihtoasioista. Meillä on täällä kaksi edustajaa kahdesta koulusta, yksi Ranskasta, yksi Belgiasta ja lisäksi Schrade, joka on osallistunut eräänlaiseen vaihtoon Saksan vetoomustuomioistuimesta. Ja he nyt sitten, hän saa kertoa meille myös tämän vaihtoohjelman eduista. Nyt pyydän ensiksi Valérie Sagantia puhumaan. Hän on Ranskasta johtaa tätä lakimiesten koulua ja seuraavaksi Van Ransbeek Belgiasta Hän, ja sen jälkeen vielä Schade. Olkaa hyvä, te voitte nyt aloittaa Sagan. Kiitos puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Tämä Euroopan juridinen koulutusverkosto perustettiin vuonna 2000 ja siihen kuuluvat kaikki sellaiset koulutuslaitokset, jotka kouluttavat tuomareita tai syyttäjiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja kuten George Röder jo kertoi, niin se on pääasiassa komission rahoittama verkosto ja siellä toimii noin 20 henkilöä Brysselin toimistossa ja se on Belgian oikeuden mukaan perustettu yhdistys. Ja me äh, luotamme paljon tuomari- ja syyttäjäkoulutuslaitosten sitoumukseen ja mahdollisuuksiin myös arvioida koulutustarpeita omilla aloillaan. Näin voimme sitten parantaa koulutusta. Verkoston toiminta on kymmenessä vuodessa huimasti lisääntynyt, koska tarjottujen koulutuspäivien määrä on kymmenkertaistunut ja se on nyt noin 30 000 ja koskettaa yli 5000 tuomaria ja syyttäjää. Tavoitteemme on luoda sellainen juridinen kulttuuri, joka on yhteinen kaikille jäsenvaltioille, lisätä myös tunnettuutta, mitä tulee EU-oikeuteen sekä tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Me myös pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä ja siksi koulutus ja erilainen, erilaiset yhteistoimet ovat tärkeitä. Me järjestämme koulutusseminaareja yhdestä viiteen päivään. Ne kestävät, ne koskettavat aina tiettyjä erityisaiheita. Ja hiljattain eh, on otettu käyttöön sellainen koulutusmoduuli, tai koulutusmalli, joka koskee tuomareiden ja syyttäjien kouluttamista kansainvälisissä perintöoikeuksissa. Eli me todella toimimme käytännönläheisesti ja vastaamme kansalaisten tarpeisiin. Eli tällainen vaihto on hyvin tärkeää. Nämä, näiden toimien ansiosta olemme saaneet laadittua tietyt periaatteet, jotka haluaisin ottaa esiin jotta voin osoittaa, miten tärkeää käytännönläheisyys on tälle verkostolle. Meillä on yhdeksän perusperiaatetta oikeusalan koulutusta varten. Ensimmäinen koskee sitä, että koulutuksen täytyy olla poikkitieteellistä ja ammattimaista. Me todella korostamme käytännön koulutusta ja harjoittelua. Ei ole pelkästään akateemisesta koulutuksesta kyse. Me olemme sitä mieltä, että oikeuden, oikeusalan tuntemus varmaankin voidaan Euroopan oikeutta opiskelemalla saavuttaa, mutta me erityisesti korostamme eh, sitä, että harjoitellaan eh, todellisissa tilanteissa ammattimaisesti. Koulutuksen täytyisi olla myös pakollista ja siihen täytyy olla oikeus. Äh, siihen täytyy olla oikeus työaikana. Se täytyy mahdollistaa. Äh, tämän täytyy myös tietysti olla tuomioistuimista riippumatonta. Ja lisäksi me autamme ja haluamme kouluttaa omia kouluttajiamme – Kyse, siis meidän kouluttajamme toimivat itse alalla. Kyse on notaareista, asianajajista, syyttäjistä, tuomareista, ehkä kirjaa, toimijustyiden kirjaajista. Joka tapauksessa tällaisista alan ammattilaisista, joiden meidän mielestämme pitää myös saada oppia pedagogisista näkökulmista. Ja siksi he osallistuvat erilaisiin työryhmiin, harjoitusistuntoihin tai harjoitusoikeudenkäynteihin ja tämä auttaa meitä hyvin paljon. Muut perusperiaatteet liittyvät siihen, miten toiminta voidaan varmistaa, eli riittävät resurssit ja korkeiden virkamiesten tuki. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita nämä asiat ovat kunnossa, mutta edelleen vielä taistelua tannerta riittää. Meillä on useita tulevaisuuden haasteita. Erityisesti haluaisin mainita kielikysymykset. Meidän täytyy myös kehittää koulutusta kaikille tuomareille ja syyttäjille, ei pelkästään niille, joilla on jo tietynlainen eurooppalainen kulttuurin tuntemus tai EU-oikeuden kulttuurituntemus. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Kiitokset. Jatkan hollanniksi omaa esitystäni. Niin, näistä vaihdoista vähän yksityiskohtaisemmin ja siitä roolista, joka etianolla voi olla vaihtoehtojen järjestämisessä. Tärkeä asia tässä on se, että kyseessä on todellakin verkosto, jossa on monia erilaisia elimiä mukana, jotka tuomareita kouluttavat. Jotkut niistä kouluttavat myös muita kategorioita. Mutta ETN keskittyy erityisesti tuomareihin. Verkostolla on kerääntynyt paljon kokemusta eri kouluista, eli se on erittäin hyvä foorumi vaihtoehdon kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kuvista näette, tai Valerin näyttämistä kuvista näitte, että Vaihto-ohjelma täytyy nähdä lippulaiva-aloitteena verkostossa. 2005 aloitimme. Silloin oli noin 170-180 osallistujaa. Nyt meillä on 2200 osallistujaa. Heillä on nyt mahdollisuus osallistua vaihto-ohjelmiin. Kymmenen vuoden 12 vuoden aikana olemme saavuttaneet suurta edistystä. Mikä tarkoittaa, että eurooppalaisesta laista saa hyvin asioita selville ja ammattilaiset saavat hyviä yhteyksiä ammattilaisiin muissa maissa. He pystyvät näin he pystyvät lähtemään vaihtoon, mutta johonkin toiseen paikkaan, mutta vaihtamaan myös kokemuksia keskenään. Meillä on kolmenlaisia vaihto-ohjelmia. Lyhytaikaisia. Täällä on kyseessä viikon kahden vaihto. Ja vaihdon aikana tuomarit menevät maasta toiseen tarkastelemaan maan oikeusjärjestystä ja oppimaan siitä lisää. Sitten on toisenlainen vaihto. Meillä on opetusvierailuja. Silloin voi mennä vaikka vierailulle ihmisoikeustuomioistuimeen, eurojustiin tai EU-tuomioistuimeen. Niissä voi myös viettää pidemmän ajan. silloin niitä pidetään pitkäaikaisina ohjelmina. Kolmesta kuukaudesta vuoteen meillä on myös ajakosohjelma. Se on vaihto jossa keskitytään äskettäin valmistuneisiin tuomareihin tai harjoitteleviin tuomareihin. Menestyksestä huolimatta ja huolimatta siitä, että Monet tuomarit ovat kiinnostuneita, meillä joitakin haasteita vielä on. Ensinnäkin kieliasia. Jos kielitaito ei ole kovin edistynyt, niin ei ole helppo mennä toiseen maahan. Rohkaisu on vaikeaa. Siihen yritämme keskittyä. Ongelma pyritään ratkaisemaan tarjoamalla erilaisia kielikursseja. Sitten on myös aikaongelma. Heillä on tuomareilla on paljon juttuja käsiteltävänä vähän aikaa ja sitten joissakin jäsenvaltioissa ei ole myöskään tarpeeksi henkilökuntaa. Sen vuoksi keskitymme räätälöityihin mahdollisuuksiin. Tällä tarkoitan sitä, että tarkastelemme erityisaiheita, esimerkiksi työlainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö, yksi erityisvaihto-ohjelmista. Tarkastelee parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Ja toivomme, että jotta saadaan selville enemmän siitä, mitä yksiköiden päälliköt voivat vaihto saada irti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoro herra Schröderille. Hän on osallistunut vaihto-ohjelmaan. Van Niin. Kiitokset Van Ransbeck. Nyt kerron siitä, kun olin Sloveniassa. Todellakin hankalaa oli juuri tuo kieli kysymys, koska suurin osa käsiteltiin äidinkielellä. Eläinkieli muuria tietenkään ei voinut ylittää ja vaikka osasinkin englantia suhteellisen riittävästi ja tämän vaihdon järjestäminen kuitenkin oli oikein hyvä ja joustava Jubianassa. Se on Slovenian oikeusministeriön liitos, liittolainen. Ja täällä koulutuskeskuksessa kerrottiin tämän instituution tehtävistä ja tämän tuomioistuimen jo presidentti kertoi meille Slovenian järjestelmästä yleisluontoisesti. Suuri määrä tuomareita. Siellä on enemmän kuin unionissa keskimäärin. Pyritään tehostamaan oikeusjärjestelmää Sloveniassa. Me keskustelimme myös tuomareiden käytännöstä, käytänteistä ja käyttäytymisestä sekä ammattinäkökulmasta että henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja me puhuimme myös työoikeusasioista. Sloveniassa näitä työoikeuskäsittelyjä on vähemmän kuin Saksassa. Me keskustelimme myös tuomareiden nimittämisestä korkeimman oikeuden presidentti nimittää tuomareita. Tosin parlamentin hyväksyminen tarvitaan ja presidentti kertoi, että monta, monta, tapa, monta kertaa välttämättä kaikkia ei sitten nimitetään niin kuin presidentti on toivonut. Ja tässä muutaman vuoden jälkeen tehdään arvio toiminnasta ja sen jälkeen saa sitten korkeimmalta tuomar, oikeudelta tällaisen todistuksen. Lopuksi Kerron sitten näistä hyödyistä ja haitoista. Aluksi tuo kielimuuri, mutta muita ongelmia ei sen enempää ollut. Ja oman maani ministeriö todellakin rohkaisee tällaiseen vaihtoon ja Sloveniassa myös ystävällisesti ja avoimesti otettiin vastaan. Ja kollegat tarjosivat myös hyvin tarkkaa sisä- tietoa Slovenian tilanteesta ja näin saatoin vertailla omaa järjestelmääni toiseen Euroopan maahan. Tämä oli oikein hyvä vaihto ja oikein hyödyllistä oli keskustella kollegoiden kanssa. Ongelmat ovat unionissa hyvin usein samantyyppiset. Tässä me voimme sitten edistää vastavuoroista ymmärtämistä ja tämän vaihdon kautta. Eli itse kukin voi hyötyä tällaisista, tällaisista vaihto-ohjelmista. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista. Ja sitten viivyttelemättä. Pier Giovanni Traversa saa koulutuskeskuksesta meille puhua. Hän on asianajaja liitosta. Tervetuloa tänne Brysseliin kertomaan ja liittonne parhaista käytänteistä. Varmaan voitte kertoa myös, minkälaisia haasteita edessänne on. Aivan ensiksi haluaisin kertoa, että olen hyvin kiitollinen valiokuntien puheenjohtajille kutsusta tulla tänne EUn sydämeen puhumaan tässä seminaarissa. Edustan siis EUn asianajaliittojen neuvostoa. Se on perustettu vuonna 1996 ja sen perustamisesta lähtien se on ollut edelläkävijänä EUn asianajajien työssä ja tähän kuuluu 45 maasta, EU, ETAsta, EUsta ja laajemminkin Euroopasta asianajajaliittoja. Meillä on myös kymmenen tarkkailijaa jäsentä ja kaikkien näiden kautta me edustamme yli miljoonaa asianajajaa ja ehdotettiinkin työryhmän alussa, että kuunneltaisiin kokemuksia. Emme siis kuuntele pelkästään EUn täysjäsenten kantoja ja niiden asianajaliittojen kantoja, vaan meillä on myös assosiaatiomaat ja liitännäisvaltiot ja tarkkailijajäsenet mukana tässä työssä. Tämä on yhteisiä arvoja ja perusperiaatteista vapautta ja oikeuksia kunnioittava ala. Ja EUn sisämarkkinat on johtanut siihen, että asianajajien täytyy tuntea naapurimaidensa oikeusjärjestelmiä ja tämä vaatii alalta paljon. Lisäksi EUn oikeuden vaikutus on johtanut siihen, että asianajajien täytyy tuntea sekä primaarioikeus että johdettu oikeus hyvin. Sitä täytyy tulkita ja soveltaa täysimääräisesti ja oikein. Laadukas koulutus näissä asioissa ja EUn oikeusjärjestelmien vastavuoroinen tuntemus on tärkeä asia ja CCB on muun muassa laatinut vuonna 2007 raportin. Siinä kiinnitettiin kiinnitettiin huomiota asianajajien ammattikokemukseen ja ammatilliseen toimintaan jokapäiväisessä työssä koulutuksen kautta, erityisesti sen koulutuksen, jota me tarjosimme. Meidän täytyy pitää mielessä, että CCBE ei itsessään ole mikään koulutuselin. Meillä on CCBEn sisäinen koulutuskomitea, joka antaa suosituksia EUn tai eurooppalaisten asianajajien koulutusta varten jatkuvasti. Koulutusneuvoston tai komitean kuuluu yhdeksästä jäsenvaltiosta 36 jäsenliittoa. Se tapaa kolme kertaa vuodessa ja olemme yhteistyössä myös asianajajien sidosryhmien kanssa ja on aina hienoa olla tekemisissä unionin toimielinten kanssa ja voida tukea niitä mahdollisimman paljon koulutusasioissa. Asianajajien koulutusjärjestelmä eroaa hyvin paljon eri maissa. Ja asianajajien koulutus ja toiminta on yksi tärkein asia meille. Meidän täytyy varmistaa ammatillisen koulutuksen ja ammattitaidon mahdollisimman korkea taso. On olemassa tiettyjä standardeja ja sääntöjä siitä, kuka tälle alalle pääsee. Ja useimmissa maissa on suoritettava maisterin tutkinto EU-ssa tai etäalueella. Täytyy myös olla jonkinlaista käytännön kokemusta tältä alalta. Ja on myös oltava esimerkillinen. Nämä ovat siis pääsykriteerejä näihin yhdistyksiin. Ja tämä liittyy siihen kysymykseen, että jokaisella maalla on omat perinteensä ja normaalit toimintatapansa. Ja vaikkakin voimme löytää jonkinlaisen tasapainon yleensä, miten sen nyt sanoisin, standardien välille, eri standardien välille, niin jonkinlainen lopullinen rooli täytyy yhdistyksille riittää. 17 EU-maassa, Belgiassa, Bulgariassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburissa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Englannin ja Walesin, Pohjois-Irlannin ja Skotlannin asian ajajaliitot siis kuuluvat tähän. Myös Norjan ja Sveitsin yhde, asianajajaliitot kuuluvat yhdistykseemme. Asianajajat voivat valita monista eri koulutusmahdollisuuksista. Niitä tarjoavat muun muassa asianajajaliitot tai muut sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat. Ja kussakin EUn jäsenvaltiossa on tarjolla erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja me olemme laatineet tällaisen eh, oppaan vuonna 2014 siitä, millaista koulutusta on jäljellä eh, tarjolla EUn rahoituksella. CCBE on voinut toimia EUn rahoituksen ansiosta tietyillä, tietyillä aloilla. Ensinnäkin se, että on voitu järjestää e, asianajajille EU-oikeuden alan koulutusta. Ja lisäksi me olemme tehneet tutkimuksen 2014 ja sen mukaan tätä alaa pitäisi edistää ja pitäisi olla jonkinlainen EUn curriculum tai opetussuunnitelma, joka myös tunnustettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa. Sen pitäisi perustua nimenomaan osaamiseen ja se pitäisi olla helposti käytettävissä. Tutkimuksessa on mukana myös kansalliset tietoiskut eri maiden koulutuksista ja täydennyskoulutuksesta. Marraskuussa 2014 mutta CCV hyväksyi Brysselissä pidetyssä täysistunnossa toimintasuunnitelman, jolla näitä suosituksia edistetään. Nyt CCBE on työstänyt eh, oikeusalan täydennyskoulutuksen vastavuoroista tunnustamista eh, ja olemme myöskin perustaneet vuonna 2014 asianajajien tällaisen säätiön, sen nimi on ELF, ja se antaa tiettyjä palveluita asianajajille, jotka käsittelevät EU-aiheita. Ja meillä on myöskin koulutusportaali, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Se antaa näkyvyyttä kansallisille aloitteille, joita toteutetaan alan ammattilaisten keskuudessa. CCBE on myöskin ottanut käyttöön koulutustyökalun asianajajille. Ja sillä pyrittiin puuttumaan siihen, ei ollut tietoa saatavilla oikeusalan koulutuksesta eri oikeudenkäyttöalueilla. Ja tästä olen erityisen ylpeä, koska olen seurannut sitä ihan alusta asti tuossa koulutusneuvostossa. Tämä oli Tanskan, Ranskan ja Italian eksperttien yhteinen ehdotus. Itse edustin Italiaa ja ajatuksena, ajatus hyväksyttiin CCBssä, joka sitten haki tätä varten unionin rahoitusta. Nyt CCBE ja Euroopan komissio työstävät sitä, että tämä koulutustyökalu saataisiin mukaan äh, ejustice portaaliin Näin käyttäjät voisivat hakea eri puolilla Eurooppaa järjestettäviä äh, kursseja. Muun muassa sieltä löytyy kurssin nimi, järjestämispaikka ja aika ja puhuttu kieli. Ja näin, mistä ta, missä, mikä tahansa jäsenvaltio voisi myös tarjota omassa maassa järjestettyjä kursseja tämän työkalun kautta. Voi, sieltä voisi myös ladata koulutusmateriaalia. Täydennyskoulutus on tärkeää ja huhtikuussa 2016 CCB jär, julkaisi raportin siihen liittyen. Kuten jo aiemmin sanoin, 19 täysjäsentämme on mukana pakollisessa täydennyskoulutusjärjestelmässä ja suurimmassa osassa näistä maista kuitenkin budjettia on tällä alalla laskettu viimeisten 15 vuoden aikana. Muutamalla täysjäsenellä ei ole tällaista järjestelmää, mutta kaikissa kyseisissä maissa on mahdollista saada koulutusta – Rehtaut Wald Ornung Itävallassa. Kymmenen äh, pykälän kuusi momentin mukaan tässä itävaltalaisessa laissa sano, siis sanotaan, että on oikeus täydennyskoulutukseen. Muuten hän voi olla haitaksi asiakkaalleen. Ja useat liitännäis- ja tarkkailijajäsenet, kuten Georgia, ovat ottaneet käyttöön pakollisen järjestelmän ja ainakin yhdessä tällaista ei ole olemassa, mm, eli Andorrassa. Ja kaksi kertaa olen käynyt Bilisissä vierailulla ja omin silmin näin, miten Kaukaasian alueet, Tatsikistan, Georgia ja muut ovat todella pitkällä äh, sekä asianajajien että tuomareiden koulutuksessa. He käyttävät IT-välineitä hyvin hyväksi ja siksi ehdotankin aina kaikille äh, koulutusneuvostomme jäsenille, että kannattaa tulla mukaan kokouksiin Se ei ole aina helppoa näille maille tiettyjen taloudellisten tekijöiden takia, eh, mutta täysistuntoihin ensi toukokuussa meillä on täysistunto Edinburghissa ja kaikki koulutuskomitean jäsenet ovat silloin edustettuina. Koulutusvelvollisuus lasketaan tai puhutaan opinto pisteistä tai päivistä. Ja yleensä tämä velvollisuus on vähintään 14 tuntia vuodessa. Ja monet jäsenvaltiot valvovat tätä järjestelmällisesti, eli asianajajien täytyy ilmoittaa asianajajaliitolle tai jollekin tällaiselle keskusjärjestölle koulutustensa määrät. Ja myöskin satunnaistarkastuksilla valvotaan tätä niin, että vain osa jonkin tietyn lakifirman asianajajista tarkistetaan. Mitkä sitten ovat seuraamukset, jos täydennyskoulutukseen ei ole osallistuttu? Me kutsumme kurinpitomenettelyyn ensin annetaan varoitus ja lopulta voidaan jopa erottaa liitosta. Mitään yksi tärkeä asia on se, että tehdään yhteistyötä komission kanssa, kun kerätään vuosittain tietoja siitä, minkä verran EU-oikeus on mukana perus- ja täydennyskoulutuksissa – jotta voimme tämän vuotuisen koulutusraporttimme antaa. On tunnustettava, että meillä ei ole tietoa saatavilla yksityisistä koulutuksen järjestäjistä ja meidän täytyy tähän reagoida ja nyt ehkä 14. joulukuuta tänä vuonna on tarkoitus järjestää koulutuskonferenssi, jossa käsitellään siis asianajajien koulutusta, siihen liittyviä haasteita ja ongelmia. Ja me kutsumme yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kertomaan, että miten tätä tietoa voitaisiin kerätä ja jakaa. Kiitos. And our final speaker in the panel. Kiitokset. Ja sitten vielä Rivero Ortel Luxemburgista, Euroopan julkishallinnon instituutista. Olkaa hyvä. Voitte nyt sitten puhua meille myös virkamiesten kouluttamisesta. Olkaa hyvä. All of which I said while you found the button. Thank you. Thank you, uh, Mr. Chair. Thank you very much for the... Kiitos puheenjohtajille mahdollisuudesta puhua tänään vähän siitä, mitä olemme tehneet julkisen hallinnon instituutissa, koulutuksesta, tietysti myös henkilöstöstä – Sanoisin muutaman sanan ensimmäisestä hankkeesta. Kutsumme sitä virstanpylväs selvitykseksi, koska ensimmäistä kertaa oli mahdollisuus nähdä tarkasti ja saada lukuja siitä, mitä, minkälaista tuomioistuinhenkilökuntaa EU:ssa on. Siellä kartoitettiin tehtiin eri kategorioita niin, että haluttiin saada aikaan kuvauksia. Yli sata tietolehtistä saatiin aikaan, joissa oli paljon tietoja. Sitä ei voitu kaikkea ottaa mukaan tähän raporttiin, koska kategorioita oli niin erilaisia, että olisi saatu aikaan vertailuja jäsenvaltioiden välillä, mitä teimme koska ensimmäisen hankkeen tarkoituksena oli saada tietoja EU-lain opettamisesta. Eli saatiin selville hyvin tarkkoja tietoja, että onko henkilökunnalla velvoite kouluttautua vai ei ja mitä sen jälkeen tehdään. Ja miss, mitä tässä nyt onnistuttiin tekemään? Erta kolme luokkaa tehtävät, jotka liittyvät hallintoon ja johtoon tietysti. Siellä on yleisjohto, tilojen hallinnointi, e-justice-työt, kirjanpito, tietojärjestelmät. Sitten toinen luokka. Päätösten toimeenpano, tuomioiden toimeenpano, asiakirjat, avustavat tehtävät esimerkiksi. Ja kolmas kategoria, jota kutsumme proseduraalisiksi tehtäviksi, se on eri luokat kattava. Esimerkiksi rikosasiat, perheoikeusasiat. Tällaisilla tiedoilla selvitys osoitti, että EU-lainsäädännön näkökohdat usein kätkeytyvät kansallista aiheiden alle. Tuli esille tarve rajat ylittävään yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen. Ja että henkilökunnan pätevyyttä parannetaan. erityisesti rikosoikeuden alalla eli työn transponointiin. Ensimmäisestä hankkeesta saatiin suosituksia aikaan. Eli tietoa pitää lisätä henkilökunnan keskuudessa EU-laista henkilökunta vaikka ei oikeudellista taustaa, niin täytyy siltikin oppia tekemällä ja selittää kansalaisille, kun tulevat tuomioistuimeen. Heille täytyy nämä tiedot antaa, joskus se on ihan velvollisuus. Se on se syy, että miksi he haluaisivat enemmän tietoja vaikka he eivät joka päivä käsittelisikään EU-lakiin liittyviä asioita. Lopussa meillä oli joitakin hyvin tärkeitä ehdotuksia ensimmäisessä selvityksessä. Varmistetaan koulutus kaikille henkilökunnalle. Enemmän tai vähemmän sovittiin, että laatu ja sähköisen oppisimen välittäjät olisivat hyvä ratkaisu. Koulutustarveiden ar- arvioiminen, sisällön kehittäminen, ei puhuta akateemisista aiheista, vaan että olisi esimerkiksi rooli, pelisimulaatioita, tilanteita, joihin he joutuvat. Heidän täytyy puhua kansalaisille, sitten heidän täytyy palata ilman, että on kovinkaan paljon tietoja, että miten lomakkeet esimerkiksi täytetään, jota asetuksissa on esimerkiksi. Rajat yhteistyö niin, että se on strateginen tavoite kaikille koulutuspalvelujen tarjoajille. Eipalla ja Espanjan vastaavalla elimellä, Belgian elimellä, Portugalin elimellä ja julkisen hallinnon instituutilla oli yhteinen sitten tavoite tai suositus niin, että pystyt järjestämään oikeusviranomaisten ja tuomioistuimen henkilökunnan koulutusta. Ehdotimme kielikoulutustarjousta. Ja nyt ensimmäistä kertaa henkilökunta siis, jotka tapaavat toisiaan. Siellä oli paikka ymmärtää, miten kukin toimii samalla välineellä. Mutta joskus ei ole ohjeita siitä, miten lomakkeet täytetään liitteet asetuksissa ja direktiiveissä. Saatin kokemusta kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Olen varma, että tämä niin sanottu action grant, jota nyt loppua kohti, josta esitetään loppuraportti – siellä oli kouluttajien koulutusta. Ensimmäinen oli oikeusyhteistyö kauppa-oikeuden alassa, toinen perheoikeuden ja rikosoikeuden alasta. 41 osallistujaa ja tulokset olivat oikeastaan aika hyvät. 19 osallistujista, jotka vastasivat kyselyyn, niin heidän mielestään tavoitteet oli täysin saavutettu. Ja 50 prosenttia oli pystynyt saavuttamaan tavoitteensa 75 prosenttisesti. Toinen luku viimeisestä hankkeesta, kun kysyttiin, että onko seminaarista saatu tieto johtanut siihen, että menettelyihin suhtaudutaan uudella tavalla, niin enemmistö sanoi kyllä, 69 prosenttia. Ja kun kysyttiin, että Onko seminaarista saatu tieto johtanut siihen, että tuotos on parantunut 77 prosenttia, sanoi kyllä, ja sitten lopulta he kertoivat kollegoille siitä, mitä oppivat. Siis emmehän opi pelkästään itseämme varten, vaan on tarkoituksena levittää tietoa, ja sen vuoksi tässä yhtymässä pystymme luomaan sähköisen oppimisen foorumin, jossa meillä on englanninkielen kurssi, mutta myöskin mahdollisuus siihen, että päästään oikeudelliseen koulutukseen siitä, miten siviilioikeuden kauppaoikeuden alalla sovelletaan EU-lakeja, mutta myöskin saadaan ohjata siitä, miten liitteet ja lomakkeet täydennetään. Ja johtopäätöksenä koskien tätä niin sanottua action grantia, parannusehdotukset seminaarista, mutta myöskin yhteistyön osalta. Niin, halutaan pitää tämä muoto, että on kasvokkaista koulutusta, niin että on yleisempiä näkökohtia, että henkilökunta pääsee sähköisen oppimisen piiriin, mutta sitten sen jälkeen, kun tarvitaan simulaatioita, roolipelejä, niin sitten kasvokkain opetusta. Yhteistyötä halutaan parantaa. On ongelma ehkäpä estekin. Se on syy, minkä vyöksi tällä niin sanotulla action grantilla halutaan antaa joillekin mahdollisuus tulla ja päästä englannin terminologian kimppuun, mutta siis eh, eipä se tarkoita sitä, etteikö olisi tapaamisia kuten Lissabonissa ja Dijonissa, että voidaan puhua esimerkiksi portugalia tai englantia. Yhteinen kieli täytyy löytää, tai ehkäpä kommunikointitapa. Yhtymäryhmässä meiltä tulee, tai tuli marraskuussa uusi ehdotus, joten odotamme hyviä uutisia piankin siitä, että haluamme yhteistyötä tiivistää itse asiassa koulujen kesken, mutta että olisi myös mahdollisuus oikeusviranomaisille ja henkilökunnalle saada koulutusta, kun tämä on aistyön pieni osa vain. Ensimmäisen hankkeen myötä pystymme näkemään kokonaiskuvan ja oikeusviranomaiset ja tuomioistuimen henkilökunta ovat olennaista sen vuoksi sen kannalta, että oikeussuoja saadaan EU-ssa. Uh, Kiitokset tästä. Me saamme nyt kuulla vielä kolme lyhyttä puheenvuoroa. Ja sitten mahdollisesti ehkä kysyttävääkin on, voisitteko vain minuutin puhua, koska puoli viideltä tulkkaus loppuu. Eli Hoisel täällä vielä on ja Raul Radoi ja Van der Beer myös. Oletteko kaikki täällä paikalla, koska näet teidän ähm, nimienne sieltä. Voitteko siis minuutissa esittää puheenvuoronne? No sitten kaksi minuuttia. Mutta siis tässä puoli viideltä tulkkaus päättyy. Jotkut ovat tässä puhuneet jo 15 minuuttiakin. Onko teillä kysymyksiä? One minute. No minä voin yrittää puhua puolestatoista minuut- puol- minuutissakin. Niin. No ehkä paras kuitenkin kuulla näitä edustajia ja Makovei voi esittää kysymyksensä myös lopuksi. Eli ensiksi Hoisel, olkaa hyvä. Chairman, uh, two minutes. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kaksi minuuttia on melkoinen haaste. En siis käytä aikana kiittämällä kaikkia huomiosta. Haluaisin antaa vähän palautetta keskustelusta valiokunnissa ja sitten siitä, mitä tapahtuu kentällä. Usein ollaan puhuttu näistä periaatteista, lähestymistavoista ja muista, mutta käytännössä on, kentällä on tällaisia meneillään olevia hankkeita, muun muassa hyvistä käytänteistä hyviä käytäntöjä ja niihin liittyviä hankkeita. Haluan mainita kaksi. Yksi koski puolustusasianajajia ja toinen sitten tällaisia monikielisiä koulutusmateriaaleja. Niitä on testattu useissa jäsenvaltioissa. Ja tällainen puolustusasianajaja puolustusasiaa ja varten on ollut klusteri, jossa eri jäsenvaltioiden edustajia on tavannut eri jäsenvaltioissa käsitelty, miten nämä eri menetelmät toimivat käytännössä ja sitten on työstetty asioita jatkossa kansallisissa työryhmissä – ja käytetty niitä sitten tapaustutkimuksessa. Tämä on todella hyvin toiminut käytännössä. Toinen hanke, jonka halusin esitellä, oli todella suuri mitta, mittainen hanke. 600 oikeusalan ammattilaista kaikista EU-jäsenvaltioista osallistui, mutta tulos oli se, että siitä tehtiin tapaustutkimus ja se annettiin ilmaiseksi käyttöön verkkosivuilla muun muassa ERAN ja EJTNn äh, verkkosivuilla. Tässä näette, miltä se näyttää tuolla ERAN verkkosivuilla. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita oikeusalan menetelmien koulutuksesta, voivat katsoa tätä ja valita sieltä oman kiinnostuksen kohteensa. Myös haluaisin mainita erilaiset koulutustapahtumat, joita on järjestetty jo monta vuotta. Niissä keskitytään sukupuolten tasa-arvoa ja syrjinnän vastaisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Ja joka vuosi 600 koulutettavaa eri jäsenvaltioista on tähän osallistunut. Ja ei, viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, meillä on ollut tällainen ELF-hanke – yksityisten lakitoimistojen asianajille tarkoitettu hanke, jota ELF CCBn kanssa on edistetty. Ja sitten uusia hankkeita. En mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin tuoda esiin, että kaikki nämä mainitut hankkeet on rahoitettu tai yhteisrahoitettu komission kautta ja me tarvitsemme niihin siis EU-rahoitusta. Kiitos. Niin, olen pahoillani siitä, että näin tiiviisti jouduitte puhumaan, mutta kiitos kuitenkin siitä. Kiitos esityksestänne. Samaa, samat sanat sitten radoille kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Niin kiitokset siitä, että voin nyt myös lyhyesti kertoa teille juridisesta koulutuksesta. Tämähän on notaarien neuvostossa merkittävällä paikalla. Ja tässä jo olemme kuulleetkin, että komission vuoden 2016 vuosikertomuksessa on kerrottu siitä, että suuri joukko notaareista on osallistunut tähän koulutukseen. Yksi syy siihen on juuri se, että on olemassa kaksi ohjelmaa, notaarit Euroopalle ja, EU, ja 2013 vuodesta se on ollut käytöstä ja myös, käytössä ja myös tänä vuonna. Ja tässä ohjelmassa 3000 notaaria on nauttinut koulutuksesta unionilaista. 22 unionin jäsenvaltiosta on ollut mukana jäseniä kaikista, joissa on tämä siviilioikeusjärjestelmä käytössä ja 26 seminaaria 14 eri valtiossa. Rajat ylittävästi on järjestetty, vähintään kolme kansalaisuutta siis on ollut näissä seminaareissa mukana ja me olemme myös julkaiseet koulutusmateriaalia, kaksi kirjaa myös ja kahdeksan videota. Ne löytyy meidän verkkosivuiltamme cnue.com EUsta e ja meillä on myös yliopistovierailuja ollut ja paljon kokemusta on, kun oikeusalan toimijat osallistuvat seminaareihin puhujina ja EIPA on ollut tässä arvioimassa myös seminaarejamme. Eli tässä paljon työtä tosiaan tehdään, eikä tätä työtä olisi voitu tehdä, mikäli emme olisi komissiota saaneet tukea. Ja tässä julkisesti haluan osoittaa kiitoksemme tästä mainiosta yhteistyöstä komission ja muiden unionin viranomaisten kanssa. Ja tämä Jatko on menesty- tämä hanke on menestynyt ja siksi odottelemme sille sitten myös jatkoa ja seminaareja myös avio-oikeudenkäynnistä ja perintöoikeudenkäyntiasioista ja myös erilaisista avioliittojärjestelmistä vuodesta 2019, eli meillä on vielä aikaa ja aikaa vielä ilmoittautua näihin. Kiitos tästä hyvin tiiviistä esityksestä myös. Ja vielä yksi puheenvuoro. We also puolelta haluamme ilmaista kiitollisuutemme siitä, että on mahdollisuus kommentoida yhteistyötä. Kuten tiedätte, asetus määrää velvollisuuden virastolle järjestää koulutusta niille, jotka vastaavat turvapaikka-asioista. Asetuksen mukaisen täytyy olla korkealaatuista, ottaen huomioon se, että saadaan aikaan käytäntöön ja tuomioihin lähentymistä. Aina kunnioittain tuomioistuinten riippumattomuutta. Olemme tehneet työtä, jotta koulutussarja voidaan toteuttaa. Siinä on tietysti paljon verkoston jäseniä, jotka ovat edustaneet kuitenkin jäsenvaltiota mukaan lukien. Tai mukana verkostossa ovat yhdistykset, kuten pakolaislakituomareiden yhdist- liitto ja eurooppalainen ylempien oikeusviranomaisten järjestö. Kahdeksan muuta järjestöä ovat mukana – EGTN ja ERA ovat myöskin täällä niistä paikalla. Myöskin kansallisia oikeusalan koulutusjärjestöjä on mukana verkostossa. Verkoston toimet toteutetaan niin, että kunnioitetaan täysin tuomareiden ja tuomiolaitoksen riippumattomuutta ja tuomareiden erityisrooli täytyy tunnustaa ja toimeenpaneva luonne. Tuomareiden hyväksi tehdään toimintaa siis. Ja tuomarit sitä tekevät. Kahdeksan moduulia on kyseessä. Alustus kansainväliseen suojeluun, pätevyydet, subsidiaarinen suojelu, näyttö, uskottavuuden arviointi, turvapaikkamenettelyt ja eh, ensi vuodelle suunnitellaan alkuperämaatiedoista moduulia. On tärkeää nähdä, että ne, joita kierrätetään sitten kouluttaja kouluttajametodologialla eteenpäin, niin meillä on luettelo tuomarikouluttajista, he kouluttavat kollegoitaan jotka sitten menevät ja kierrättävät koulutusta muualle, ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös hätäavun puitteissa. Ensi viikolla meillä on kokonainen ohjelma, jossa koulutetaan uusia Kreikan vetomuskomiteoita, jotka ovat juuri perustettu. Olemme myös kovin aktiivisesti jakamassa tietoa ulkoisesta ulottuvuudesta ulkoisissa valtioissa, kuten Marokko ja Tunisia. Kiitos. Um, kiitos tästä. Näin tämä kokous alkaa kohta loppua. Niin, Sippel ja Makovei, onko teillä lyhyitä puheenvuoroja tähän loppuun? First of all, a very much... Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin arvostan sitä, että meillä oli nyt tämä työryhmä tai työpaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin toivon, että että kaikista EUn säädöksistä jonain päivänä tulee kansallisia säädöksiä tai saadaan aikaiseksi jonkinlaista unionin tason lainsäädäntöä koulutuksesta ja sellaisista asioista, mutta ehkä kannattaa tietää se, että jotkut kansalliset lait saattavat itse asiassa tulla EU-säädöksistä. Esimerkiksi ja tällöin voi vaikkapa perheasioiden tai tällaisten alalla tutustua siihen perustaan, josta ne säännökset tulevat kansalliseen lainsäädäntöön. Meidän täytyy myös pitää mielessä se, että tuomareilla ja asianajajilla ei aina ole tarpeeksi aikaa pätevöitymiseen. Ja ainakin joissakin jäsenvaltioissa pitäisi olla riittävästi henkilökuntaa niin, että tämä onnistuu. Ja pitäisi myös voida täydennyskoulutusta jotenkin valvoa tai miten sitä arvioidaan. Myös Saksassa on sellaisia oikeusministeriön alaisia hankkeita, joita toteutetaan kouluissa niin, että koulujen op oppilaat sitten saavat jotain tietoa näistä asioista, muun muassa verkkokiusaamisesta. Tämä on moraalisesti tärkeää, mutta myöskin oikeudellisesta näkökulmasta kerrotaan, mitkä ovat oikeutesi, mitkä velvollisuutesi. Tämä on tosi suuri asia kiusatulle, mutta se on myöskin eh, rikos. Siihen liittyy seuraamuksia. Ja viimeinen asia, puhuimme siitä viime vaalikaudella, kun käsittelemme oikeudenkäynti, prosessioikeuksia. Vastavuoroisen luottamuksen lisääminen vaikkapa tällaisen Erasmus-ohjelman kautta on tärkeää niin, että asianajajat ja syyttäjät ja tuomarit ja muut alan ammattilaiset voivat käydä vaihdossa muissa jäsenvaltioissa ja se on hyvin tervetullut asia ja tätä täytyy edistää lisää. Kiitos. Kiitos tästä. Merci, Magic. Niin, minulla olisi muutama sana sanottavana vielä. Minä olen tällä alalla ollut ja minua, minä olen kyllä kuullut kun puhuitte näistä kielikysymyksistä. Ja minä tosiaan olen sitä mieltä, että kielen kautta ajatus myös muotautuu ja minun mielestäni on ikävää, että tässä nyt valitaan englanti oikeudenkieleksi ja se on mielestäni järkevä, järjetöntä. Kyllähän tietysti englantia käytetään noin vain, mutta eikö voitaisi kuitenkin ajatella myös tuossa eh, IT-järjestelmässä eh, muita vaihtoehtoja, kun katsoin tätä eh, tekijällisen tekijänoikeutta ja sitten ranskaksi siitä puhuttaisiin copyrightista. Miksei voida puhua sitten tekijänoikeuksista? No kiitokset, tämä oli hyvin kiinnostavaa kylläkin. Ja tällaiset kuulemistilaisuudet ovat aina kiinnostavia. Kiitos tosiaan kaikesta tekemästäni työstä. Kiitos tästä Bergero, että mainitsitte myös tämän kieliasian. Monet puhuvat englantia surkeasti, ei pelkästään oikeusasioissa. Lakkimiehet tietysti ovat älykkäitä ihmisiä ja he joutuvat tekemään työtä myös sitten muilla kielillä myös. Ja täällä kun saavuin tänne, niin täällä piti tehdä ranskaksi työtä. Kyllä no, ymmärrän nämä ongelmat. Ja sitten vielä Makovei, olkaa hyvä. Thank you very much. And... Kiitos. Kiitos vieraille sanomisistaan. Ystäväni Euroopan neuvostosta on myöskin paikalla. Kymmenen vuotta siellä tein töitä ihmisoikeusten parissa ja tuomiolaitoksen parissa. Nyt puhun sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on tullut postkommunistisesta maasta, kun oikeusjärjestelmää täytyi uudistaa 90-luvulla. Sehän oli tärkein uudistus ja näin silloin, kuten muissakin maissa. Haluttiin auttaa koulutuksessa. Ketään ei silloin koulutus kiinnostanut huonoimmat tuomarit, jos näin sanotaan, lähetettiin koulutukseen ja parhaat pidettiin tekemässä asioita tuomioistuimessa. Tuo, siis koulutusta pidettiin hyödyttömänä. Nyt asiat ovat hieman muuttuneet ajan mittaan. Mutta nytkin on vielä jäsenvaltioita, joilla on perustarpeita. Ei ole tietokoneita tarpeeksi, ei ole nettiyhteyttä. Se on tärkeämpää mielestäni kuin koulutus. He saavat koulutusta, vakuuttuvat asioista, menevätkin sitten tuomioistuimeen. Ja siellä on puutteellinen varustus. Esimerkiksi jos todistaja osapuoli puhuu, niin kirjoitetaan ylös käsin. Eli ei tule sanan tarkkaa selostusta. Eli eh, jos rahoitusta on, niin se pitää hoitaa kuntoon ennen koulutusta. Muuten koulutus ei voi olla täysin hyödyllistä. Ja sitten ihan viimeksi tuomioistuinten hallinto ja johto on asia, johon täytyy puuttua uusissa demokratioissa. No viimeinen kohta. Jos oikeuskäytännön yhdentämisestä te, järjestetään koulutusta, minun näkökulmastani ei ole jakolinjaa niin kuin aiemmin on ollut common law-järjestelmän ja continental law-järjestelmän välillä. Jos tarkastellaan Luxemburgin tuomioistuinta, he käyttävät oikeuskäytäntöä. Se on ihan oikein, koska ei oikeuden täytyy olla kuin arvontaa, vaan sen täytyy olla ennustettavissa. Jos solmin sopimuksen, niin täytyy tietää, että onko joku lauseke, rikkoako se jotain. Tästä tarvitaan oikeuskäytäntöä. Monissa maissa alueella tuomioistuimet sanovat, että ovat riippumattomia. Siis mikä on väärin? brittituomarit ei varmasti tunne olevansa vähemmän riippumattomia sen vuoksi, että heillä on common law-järjestelmä. Siis ennustettavuuden vuoksi täytyy olla luotettavaa. Luotettavia viivoja esimerkiksi rangaistuksille ja kaikki nämä asiat. Oikeuskäytännön lähentäminen koulutuksen mielessä siis on kovin tärkeää. Siis kun meillä on kaksi kansainvälistä tuomioistuinta Euroopassa. Ne toimivat oikeuskäytännön varassa parhaiten. Kiitos. Kiitos Makovei. Kiitokset kun täällä nyt olette olleet ja tässä oli hyvin tiukka aika, raja kyllä ja me myös järjestämme monia kokouksia tässä myös tuolla pitkin monissa muissa tiloissa, niin oliko teillä vielä sanottavaa, niin haluatteko vielä sanoa tässä muutaman sanan? Niin, tuo tuleva koulutus joulukuussa pidetään ainoastaan englanniksi, koska meidän täytyi näitä käännöskustannuksia leikata. No niin, tämä sitten hankaloittaa. Ja varmaankin te olette tässä kaikki toki puhuneet englantia hyvin, mutta kuitenkin tietysti tässä on kyse myös tietysti täsmällisyydestä oikeuskäsitteissä. No niin, kiitokset nyt kaikille. Niin onko sinulla vieläkin sanottavaa? Have the floor for one second. Yeah. Ihan yksi sekunti vain. Alors, je, je vais... Puhun ranskaksi, jotta teen tässä mieliksi edustaja eh, Bergeronille ja osoitan puheenvuoroni Makoveille. Kiitän todella paljon, mitä teit sitten kansallisella tasolla lopuksi. Kyse ei ole mistään yhdenmukaistamisesta, vaan ihmisoikeuksia koskeva koulutus on yksi työkalu, jolla voidaan varmistaa, vaikuttaa EUn ihmisoikeussäädösten täytäntöönpano kansallisella tasolla. On myös monia muita työkaluja ja EU, me todella työstämme näitä asioita. Se, miten EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö otetaan huomioon kansallisissa tuomioistuimissa niin, että ne soveltavat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EUn tuomioistuimen oikeuskäytäntöä samalla tavalla kaikkialla. Done this niin, kiitos. Tosiaan minä toivoisin, että EASON ja muidenkin alueiden välillä, no ei tässä enää EASON edustaja taida kuunnellakaan, mutta kuitenkin tosiaankin keskustelua varmaan kannattaa jatkaa, mutta nyt tämä äänen ohjelma oli järjestetty tähän. Mutta kiitokset kaikille asiantuntijoille esityksistä. Kiitokset innostuksesta tähän aiheeseen. Ja tosiaankin se, mitä aluksi sanoin, tässä on oikein kunnianhimoisista tavoitteista kyse, mahdollisimman monta alan toimijaa täytyy saada koulutettua, mutta myös laadukkaasti. Kiitokset näistä erinomaisista esityksistä. Kaksi valiokuntaa todellakin tässä oli taustalla ja todella olemme nyt kuulleet kaiken, mitä olette sanoneet ja kiitämme teitä kaikkia ajastanne. Ja varmasti pidämme sitten tiiviisti yhteistyötä, varsinkin jos komissio uusia ehdotuksia tekee. Kiitokset teille ja pidetään yhteyttä.